Diamo inizio. No niin, aloitamme valiokunnan kokouksen. Ja meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Ruotsin maatalousministerin, neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajavaltion edustajan Eskild Erlandssonin. Ja me käymme nyt keskustelua Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Iltapäivällä on siis tarkoitus kuulla ensin puheenjohtajavaltion edustajaa ja sen jälkeen käymme keskustelua. Te voitte esittää kysymyksiä ja ministeri voi vastata niihin. Ja pyrimme tämän tunnissa, pyrimme tämän selvittämään sopivassa ajassa. Olkaa hyvä. Tack, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Parahin puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, on todella suuri ilo saada esitellä teille tänään Ruotsin puheenjohtajakauden äh, prioriteetit äh, maatalouden ja kalastuksen alalla. Erityisen jännittäväksi tämän puheenjohtajakauden alun tekee se, että parlamentti on uusi. Ja minä olen erittäin utelias kuulemaan, minkälaista viestiä te haluatte kauttani lähettää puheenjohtajavaltiolle. Itselläni on monen vuoden kokemus parlamentin jäsenenä Ruotsin parlamentista ja tiedän miltä tuntuu, kun on uuden vaalikauden lähtö kuopassa. Näin ollen mielipiteenvaihtomme tänään on mielestäni varsinainen vitamiiniruiske menestyksekkäälle syksylle. Puheenjohtajavaltio Ruotsilla on minun vastuualueellani kolme kattavaa painopistealuetta. Me, meidän lähtökohtamme on periaatteessa kuluttaa, vaan ei ylikuluttaa. Nämä kolme painopistealuetta ovat pitkäaikainen kestävä kalastus, ravinto ja ilmasto, nämä kansainväliset maailmanlaajuiset haasteet, sekä järkevä eläinten kasvatus ja terveet eläimet. Keskityn tässä puheenvuorossani nyt teidän valiokuntanne vastuualueisiin ja aloitan tämän esitykseni ruualla, ilmastolla ja globaaleilla haasteilla. Tulevaisuuden maailmanlaajuinen elintarvikehuolto on, on suuri haaste, erityisesti kun otetaan huomioon, että vuonna 2050 ihmisiä tulee olemaan yhdeksisen miljardia maailmassamme. Ja YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO tulee yhdessä monien muiden monenvälisten järjestöjen kanssa olemaan merkittävässä roolissa, kun pyritään tähän tavoitteeseen ruokaa kaikille. Syksyllä kokoontuu FAOn korkein päättävä elin, niin kutsuttu konferenssi. Ja suoraan yhteydessä tähän tapaamiseen järjestetään myös huippukokous kansan maailmanlaajuisesta elintarvikehuollosta. Ja puheenjohtajavaltio tulee puhumaan EUn nimissä ja tekee kaikkensa, jotta FAOn työ etenisi. Tavoitteena on todella, että koko maailmassa kaikilla olisi ruokaa nyt ja tulevaisuudessa. Toinen maailmanlaajuinen haaste on tietenkin ilmasto. Ja maatalous on keskeinen toimia, kun pyritään rajoittamaan ilmastonmuutosta, mutta meidän täytyy myös sopeutua niiden muutosten edessä, joita meillä on. Ajatellaan vaikkapa järkyttävää vesitilannetta tai, tai muuttunutta vesitilannetta tai ajatellaan uusia eläin- ja kasvitauteja. Maanviljely on osa ongelmaa, mutta myös osa ratkaisua erityisesti kun ajatellaan kestävää energiatuotantoa. Heinäkuussa järjestettiin ensimmäinen maatalous- ja kalastusneuvosto Ruotsin puheenjohtajakaudella ja ministereillä oli erittäin antoisa keskustelu komission työasiakirjan pohjalta ja sehän käsittelee maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ja tätä keskustelua tullaan jatkamaan ja siihen tullaan syventymään epävirallisessa ministerikokouksessa Veksössä, kun keskustellaan maanviljelystä ja ilmastosta. Erityisesti keskitytään mahdollisuuksiin rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä maataloudessa ja toivon todella, että valiokunnan puheenjohtaja ystäväni Paolo de Castro pääsee hänkin Vekshöhön eh, ja voi ottaa osaa tähän jännittävään keskusteluun. Mitä tulee ilmastoon, tulemme järjestämään kaksi konferenssia Ruotsissa tuossa syksyn mittaan. Keskustelemme eh, ilmaston suhteen järkevästä ravinnosta, eh, jolloin keskustelemme myös elintarviketuottajien ja kuluttajien osuudesta eh, ilmastonmuutoksen rajoittamisessa. Ja toisessa konferenssissa eh, puhutaan enemmän tutkimuksesta ja siitä, miten eh, maaseutumme voi sopeutua ilmastonmuutoksen edessä. Erityisesti tullaan keskittymään bioenergian kestävään tuotantoon. Ranska puheenjohtajakaudellaan käynnisti keskustelun tulevaisuuden maanviljelypolitiikasta ja tsekit jatkoivat tätä keskustelua. Ja lokakuun neuvoston kokouksessa tulemme käymään poliittisen keskustelun tulevaisuuden YMPstä ja keskittymään erityisesti maaseudun kehittämiseen. Ja tämä tietenkin liittyy myös epävirallisiin keskusteluihin Veksössä, kun puhutaan maanviljelystä sekä ilmastosta. Myös VTO-neuvottelut ovat hyvin tärkeät ja puheenjohtajavaltio pitää niitä painopistealueena ja toivoo, että Dohan kierros saataisiin mahdollisimman pian päätökseen. Arkisempi kysymys on sitten se, miten saamme luotua hyvän sääntöjärjestelmän ilman, että byrokratiasta ja hallintotaakasta tulee liian suuri. Ajattelen tässä juuri yksinkertaistamisen tarvetta. On helppo puhua yksinkertaistamisesta, mutta vaikeampaa toteuttaa se. Haluan korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että maanviljelijät ja muut yrittäjät ovat tämän keskustelun keskiössä. Meidän lähtökohtamme on oltava siinä, miten konkreettisesti voimme todella vähentää heidän hallintotaakkaansa miten heidän arkeaan ja heidän yrittäjyyttään voidaan helpottaa yksinkertaistamalla sääntöjä. Me aiomme jatkaa tätä keskustelua marraskuun neuvoston kokouksessa. Komissiohan tulee tuolloin esittelemään yksinkertaistamisehdotuksensa, joka perustuu 39 konkreettiseen ehdotukseen, jotka neuvosto johtopäätöksinään hyväksyi neuvoston kokouksessa toukokuussa. Minä todella toivon, että yhteistyö teidän kanssanne on näiltä osin läheistä ja hyvää. Muutenhan on suuri riski sille, että kaikki hyvä, mitä saavutamme yhdessä, hukkuu monimutkaisiin kaavakkeisiin ja keskusteluihin käyristä kurkuista. Hyvin tärkeä kysymys puheenjohtajakaudellamme on talouskriisin, rahoituskriisin käsittely. Sehän on, siitähän on, ovat kärsineet kaikki alat ja Mm, politiikan sektorit. Tämä on kysymys, joka meidän täytyy, jota meidän täytyy käsitellä äärimmäisen vakavasti, erityisesti kun katsotaan tilannetta maitomarkkinoilla. Maidon hinnat ovat laskeneet nopeammin kuin kukaan olisi voinut arvata vuosi sitten. Nyt toki markkinoilla on hiukan myönteisiäkin merkkejä jo nähtävillä. Eurooppa-neuvoston haasteeseen Komissio on vastannut esittelemällä heinäkuun lopussa maitomarkkina-analyysin, ja tämä on mielestäni yksi ehdottomista painopistealueista. Ja jotta neuvosto voisi mahdollisimman pian saada tilaisuuden keskustella tästä komission raportista, niin Ruotsi puheenjohtajavaltiona aikaisti neuvoston kokousta syyskuussa. Se järjestetään ensi maanantaina. Heinäkuussa komissio esitteli myös ehdotuksensa maitotuotteiden interventiokauden pidentämiseksi ja puheenjohtajavaltio pitää tätä äärimmäisen tärkeänä kysymyksenä. Tukea, tuki neuvostossa on hyvin laajaa ehdotukselle, mutta myös tässä olemme riippuvaisia teistä parlamentissa ja odotamme mahdollisimman pian teidän lausuntoanne kiireellisen menettelyn kautta. Sitten toimiin äh, Fletkin vahvistamiseksi. Kyse on siis toimintasuunnitelmasta, joka koskee metsälainsäädännön toteutumista, yhteiskuntahallintoa ja kauppaa. Komissiohan esitteli ehdotuksensa toimijoiden vastuusta, mitä tulee puutavarojen ja puutuotteiden markkinoille saattamiseen viime lokakuussa. Ja tämä on erittäin tärkeä ehdotus, joka koskee monia toimijoita. Tästä syystä käsittelyneuvostossa on vienyt enemmän aikaa kuin mitä olimme ajatelleet. Kuitenkin tarkoituksemme on neuvostossa saada aikaan poliittinen yhteisymmärrys asiasta syksyn loppuun mennessä. Sitten kolmas painopistealueemme, jonka tuossa alussa nimesin, eli järkevä eläinten kasvatus ja terveet eläimet. Olen vakuuttunut siitä, että kunnollinen eläinten hoito on aivan avainasemassa eläinten hyvinvoinnin ja näin ollen myös äh, kansanterveyden ja kuluttajien luottamuksen äh, suhteen, kun äh, elintarviketuotannosta puhutaan. Lokakuussa tulemme järjestämään kokouksen, jossa keskitytään tähän aiheeseen ja toivon, että Euroopan parlamentin jäsenet aktiivisesti osallistuvat tuohon kokoukseen. Tulen myös järjestämään lounaskeskustelun aiheesta syksyn mittaan neuvoston kokouksen puitteissa. Meillä on myös joukko eläinten suojeluun liittyviä ehdotuksia pöydällä käsittelyssä juuri nyt. Yksi näistä on komission ehdotus, joka koskee lainsäädännön uudistamista eh, tieteelliseen käyttöön tarkoitettujen eläimien suojelun suhteen. Me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja tulemme katsomaan, eh, voitaisiinko jo ennalta tehdä sopimus yhteisestä kannasta eh, yhteispäätösmenettelyn pohjalta. Olisi toivottavaa, että näin yhdessä voisimme saada tämän asian käsiteltyä tai ainakin suurimman osan tästä työstä tehtyä jo syksyn mittaan. Aiomme myös eh, käsitellä yhteisön toimintasuunnitelmaa, joka liittyy eläinten suojeluun ja eläinten hyvinvointiin. Komissiohan on tehnyt tällaisen eh, tiedonannon. Mitä tulee eläinterveyteen, puheenjohtajavaltio on erityisen sitoutunut seuraamaan komission tiedonantoa yhteisön eläinterveyspolitiikasta. Me jatkamme neuvostossa tätä työtä ja lainsäädäntöehdotusta odotetaan vasta vuonna 2010. Eläinten terveys vaatii ajankohtaistamista, jotta voitaisiin sopeuttaa vaikuttaa tilanne ähm, tämän päivän haasteisiin ja niihin uhkiin, jotka kohdistuvat eläinten terveyteen ja samalla kansanterveyteen. Samalla on suuri tarve yksinkertaistaa lainsäädäntöä niin, että voitaisiin helpommin toteuttaa äh, lainsäädäntöä eikä tulisi tarpeetonta äh, hallintotaakkaa. Sitten elintarvikekysymyksiin. Elintarvike Turvallisuus on hyvin tärkeää kuluttajillemme ja tässäkin on keskeistä se, että ajattelemme tuottajien hallintotaakkaa ja yritämme löytää hyvän tasapainon. Tulemme jatkamaan työtä sen ehdotuksen suhteen, joka koskee kuluttajille tiedottamista. Tavoitteenahan on saada aikaan mahdollisimman pitkälle menevä yksimielisyys neuvostossa tässä syksyn mittaan. Ja mitä tulee uusiin elintarvikkeisiin, tulemme jatkamaan työtä, jonka Tseki ansiokkaasti aloittivat ja tulemme valmistelemaan toisen käsittelyn sopimusta parlamentin kanssa. Puheenjohtaja valtion tavoitteena on saada aikaan myös hygieniapakettisopimus. Lopuksi haluan korostaa, että pyrimme siihen, että Lissabonin sopimus, jos se nyt astuu voimaan, saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Lissabonin sopimushan merkitsee suuria muutoksia Euroopan parlamentille, erityisesti juuri maatalouspolitiikan alalla. Ja te täällä maatalousvaliokunnassa tulette saamaan hyvin merkittävän ja vastuullisen tehtävän. Ja yhteistyömme tulee syvenemään. Tässä, hyvät ystäväni, oli minun puheenvuoroni siitä, mitä toivomme saavamme aikaan tässä syksyn mittaan. Ja nyt olen hyvin utelias kuulemaan teiltä kysymyksiä tai viestejä, jotka haluatte lähettää kauttani puheenjohtaja valtiolle. Kiitos, Paula. Aivan ensiksi haluan kiittää sinua Eskil tästä johdannosta. Tämä kertoo meille Ruotsin tulevasta työstä ja myöskin antaa osviittaa siitä työstä, jota kanssanne, suor, kanssanne suoraan aiomme tehdä. On tärkeää huomioida se vastuu, joka tällä valiokunnalla on. Ja tänäänkin olemme puhuneet maitokriisistä ja me haluamme välittää neuvostolle vahvan viestin, joka olisi hyvä ottaa huomioon neuvostossa, kun se seuraavan kerran keskustelee näistä asioista tulevien viikkojen aikana. Ensiksi annan puheenvuoron Albert Dessille. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Erlandsson, olen hyvin iloinen siitä, että Pohjoismaa on puheenjohtajavaltio ja kuuntelin esitystänne erittäin kiinnostuneena. Te puhuitte elintarvikkeiden laadusta ja No, Ruotsi tulee olemaan lyhyen aikaa puheenjohtajavaltiona. Onko odotettavissa aloitteita tarkemmista merkinnöistä tiettyjen huijaustuotteiden, kuten tiettyjen juustojen osalta, niin että kuluttajat todella tietäisivät, mitä he ostavat, ja että merkinnät tulisivat pakollisiksi. Mitä tulee elintarvikkeisiin, te viittasitte maailmanlaajuiseen elintarvikehuoltoon ja totesitte, että kaikilla ihmisillä on oltava ruokaa. Totean, niin itse olen toiminut maatalous alalla hyvin pitkään. Valitettavasti monissa kolmannen maailman maissa ongelma on se, että niin, tai ongelmat ovat ihan kotitekoisia, kun katsotaan vaikkapa eteläistä Afrikkaa, niin minua järkyttää nähdä, että että järkyttävien diktaattorien vuoksi ihmiset joutuvat kärsimään nälkää. Mitä voit, voisitte tehdä tällaisten ongelmien esiin nostamiseksi omalla puheenjohtajakaudellaan. Ja tämähän on yksi merkittävä globaali haaste. Viittasitte VTO ja siihen, että Dohan kierros pitäisi saattaa päätökseen. Tähän minulla olisi pari kommenttia, nimittäin Eh, siihen liittyen, että millä ehdoin Dohan kierros saatettaisiin päätökseen, ei ainakaan eurooppalaisten maanviljelijöiden kustannuksella heidän selkänahastaan. Me olemme koko ajan todenneet, että meidän standardimme, meidän laatuvaatimuksemme, niiden tulee koskea myös eh, tuontitavaraa. Ja tässä yhteydessä viittasitte myös eh, eläin, eläin, eläimiin ja eikö myös tuonnin suhteen tulisi vaatia sitä, että Brasiliassa, Argentiinassa ja mistä kaikkialta nyt esimerkiksi lihaa tuleekaan huolehdittaisiin myös eläinten hyvinvoinnista. Vain näin voimme pysyä kilpailukykyisinä. Ja lopuksi toteaisin, että olisin hyvin iloinen siitä, että tai jos onnistuisitte Ruotsin puheenjohtajakaudella edistämään asioita kunnolla. Mm, täällä tuli myös esiin kysymyksiä, jotka, jotka on jo hoidettu, joista ei tarvitse puhua. Hiukan minua yllätti se, e, että te olitte yllättyneitä siitä, että maidohinta on romahtanut. 12.3. viime vuonna minä täällä Euroopan parlamentissa selkeästi sanoin komission eh, jäsenelle, että rouva komission jäsen, teidän ehdotuksenne eivät johda pehmeään laskuun, vaan järkyttävään mahalaskuun. Tämä voitte muuten lukea pöytäkirjoista. Ja olin viime vuonna aika varma siitä, että tämä eh, romahdus tapahtuisi ja niin on nyt tapahtunut. Grazie Albert, Luis. Kiitos Albert ja sitten Luis. Muito obrigado, presidente. Eh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja toivotan maallenne kaikkea mahdollista menestystä ja onnea tulevalla kaudella. Toivottavasti kaikki menee mahdollisimman hyvin, koska edellisellä kausillanne olen havainnut sen, että maanne kykenee hyvin hallitsemaan näitä asioita unionissa. Meillä on maataloudessa useita sekä pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin haasteita edessämme. Lyhyellä aikavälillä tiedämme, mitä nuo ongelmat ovat. Olemme tällä hetkellä ehkä kautta aikojen hankalimmassa maitoalan kriisissä, ja se koskettaa useita alueitamme ja toimintaa niillä. Joten arvoisa ministeri, haluaisin tietää, ja itse asiassa toivonkin, että 7. syyskuuta neuvoston kokouksessa asioille saadaan tehtyä jotakin. Ja haluaisin nyt kysyä, että onko teillä jonkinlaisia aloitteita, jotta voitaisiin komission kanssa saada aikaiseksi sopimus. Täytyy tehdä päätöksiä, jotka ovat perusteltuja, koska on tunnustettava se, että tähän asti tehdyt päätökset eivät ole tyydyttäviä. Komissio on yksimielisesti hyväksynyt interventiotoimien laajentamisen myöskin juuston, maitojauheen ja voin lisäksi. Ja tämä on todellakin poliittinen viesti, jonka välititte, ja me haluamme myös ongelman ratkaista. Haluaisinkin teiltä kuulla, että minkälaisia tavoitteita neuvoston puheenjohtajalla on tämän suhteen. Pitkän aikavälin haasteista kun nyt keskustellaan YMPn tulevaisuudesta, niin arvoisa ministeri, haluaisin palata yhteen näistä prioriteeteista, jotka te esititte. Te sanoitte viestinnästä sen, että tai tästä asiasta sen, että Ruotsi kannattaa tukien alentamista. No me nyt emme lähde keskustelemaan tässä rahoitusnäkymistä tai rahoituskehyksestä. Me tiedämme joka tapauksessa, että miten paljon maatalous, yhteiseen maatalouspolitiikkaan suunnattu määrärahat ovat vähentymässä. Ja kuitenkin meidän täytyisi tietää, että millä tavalla hyvin voidaan nämä tuet jakaa. Täytyy tukea enemmän tiettyjen alueiden maanviljelijöitä. Jos kuitenkin talousarvion määrärahoja alennetaan juuri tällä vakavalla kriisin hetkellä, niin minusta se on poliittisesti sellainen viesti, johon en voi yhtyä. Ja näin ollen, arvoisa ministeri, olisi todella hienoa, jos te voisitte hieman kertoa, että miten tälle tilanteelle voitaisiin tehdä. Sitten James Nicholson. Suurkiitokset puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää puheenjohtajakaudella. Ajat ovat äh, maataloudessa vaikeita. Haluan toivottaa teille kaikkea hyvää ja toivon, että saavutatte sen kestävään tason myöskin äh, kalataloussektorilla, koska siitä me olemme myöskin pyrkineet pääsemään ratkaisuun. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Olen iloinen siitä, että puhuitte yksinkertaistamisesta asetuksissa, siis me puhumme tästä byrokratiana olen seurannut tätä tilannetta jo pitkään pitkään ja olen nähnyt eri tahojen painiskelevan tämän asian kanssa ja kaikki ovat aina vakuuttaneet, että me pääsemme kyllä tästä eh, byrokraattisesta liikavalvonnasta maataloudessa eroon, mutta aina kun tehdään ehdotuksia ongelman ratkaisemiksi, niin itse asiassa byrokratian määrä vain lisääntyy entisestään Kysynkin teiltä, miten te nyt aiotte tässä onnistua paremmin kuin kukaan muu aikaisemmin? Tämä on valtaisa asia tavallisten maanviljelijöiden kannalta, koska he haluavat vain keskittyä ruoan tuottamiseen ja huolenpitämiseen eläimistään. Ja sitten ihmiset, jotka ovat käyneet yliopistoja, tulevat kertomaan heille, miten asia täytyy hoitaa, vaikka heille ei hajuakaan siitä, miten asia tulisi hoitaa. Eli miten te aiotte tämän asian selvittää? Minua ärsyttää tämä, koska tässä on kaksi vastuualuetta. Toinen on Brysselissä siinä byrokratiassa, jota me tuotamme ja olemme tuottaneet sitä viime vuosina paljonkin ja osasta voisi hankkiutua eroon. Ja sitten toinen taho on valtioiden taso, jotka täytäntöönpanevat meidän hyväksymiä asetuksia. Ja valtiot täytäntöönpanevat niitä hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Ja seurauksena on se, että erot ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Eli miten te nyt yritätte, aiotte hoitaa tämän paremmin kuin kukaan muu aikaisemmin? Ja toivotan teille tässä parasta mahdollista onnea. Sitten toinen aihe, josta olemme puhuneet tällä viikolla, tekin puhuitte tästä maitosektori ja sen sertifiointi Toivon mukaan tästä tullaan keskustelemaan Strasbourgissakin tulevina viikkoina ja olen iloinen siitä, että ministerikokousta on hieman aikaistettu, jotta tähän kriisitilanteeseen vastattaisiin. Mutta tämä on maanviljelyksen kannalta olennainen asia, koska perhetilat ovat tästä täysin riippuvaisia. Monet viljelijät, joiden kanssa minä olen keskustellut omalla alueellani, he tarkastelevat sitä mahdollisuutta, että ryhtyisivät toimimaan jollakin muulla alalla. Ja jos he näin tekevät, niin eivät he tälle alalle enää palaa. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että paljon toimintaa häviäisi näiltä sektoreilta. No mitä me sitten teemme vuoden 2014 jälkeen? Poistamme kiintiöt. Onko teillä ajatusta siitä, millä tämä korvattaisiin? Miten tämä tilanne hoidetaan? Koska jos maitokiintiöt poistetaan tuolloin, niin hyötyykö maitosektori tästä? Puolatteko sitä, että kiintiöitä tästä päivästä vuoteen 2014 äh, saakka lisättäisiin. On puhuttu tällaista pehmeästä laskusta silloin, kun äh, terveystarkastuksesta puhuttiin. No tämä on ollut aikamoinen pehmeä lasku. Tämä on kyllä ollut yksi niistä kovimmista laskuista, joita me olemme kokeneet ehkä tämä on osa tämän koko teollisuuden alan ongelmaa, mutta meidän täytyy, meillä täytyy saada jonkinlainen käsitys siitä, mitä me aiomme tehdä, jotta voimme kertoa viljelijöille, mitä he voivat odottaa. Vai tulisiko teidän tuossa ministerikokouksessa tehdä päätös siitä, että palataan alkuruutuun ja hyväksyä se, että tilanne ei ole enää sama kuin pari vuotta sitten ja ehkä tähän koko maitosektoriasiaan tulisi palata ja tarkastella sitä, miten tässä tilanteessa tulisi toimia, koska maailmanmarkkinat, maailmanmarkkinat ovat muuttuneet. Martin Hosling, te. Ja Martin Hosling, sinun vuorosi. Ja herra Ratspräsident, ich darf Ihnen... Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minäkin toivotan teille kaikkea hyvää työhönne. Vaike- ajat ovat erittäin vaikeat maataloudelle ö, vaiheen tai syynä tähän tietenkin yleinen kriisi, mutta myös ihan omatekoiset ongelmat. Mitä tulee maitokriisiin, niin voin kyllä muiden kanssa olla samaa mieltä siitä, että me olemme tästä keskustelleet täällä jo kaksi kertaa, emmekä ollenkaan ole olleet tyytyväisiä komission antamiin vastauksiin. Ja kyllä minä haluaisin kuulla, että aiotteko te ehdottaa konkreettisia toimia ensi viikolla, sillä minä vähän arvelen, että tässä pikemminkin aiotaan vaan levätä laakereillaan, kunnes kriisi itsestään menee ohi. Te väititte, että tilanne on vakautunut, mutta maidon hinta on Euroopassa vakautunut tasolle, joka ei takaa riittävää tulotasoa eurooppalaisille maidon tuottajille. Tämä on todellinen kriisi. Ja haluaisinkin kuulla, pidättekö vientitukia ratkaisuna, yhtenä ratkaisuna kriisiin. Me vihreät olemme erittäin kriittisiä tämän suhteen. Katsomme, että tämä ei ratkaise kriisiä Euroopassa ja samalla se haittaa muita maita, vahingoittaa niitä. Joten todella nyt odottaisimme teiltä aloitteita. Valiokunnassa olemme tämän jo kaksi kertaa sanoneet. Me todella nyt vaadimme, että asioissa lähdetään liikkeelle. Minua kiinnostaisivat kuitenkin muutkin aiheet, nimittäin geeniteknologian käyttö maataloudessa. Mikä on teidän kantanne? Pidättekö tähän astista politiikkaa hyvänä? Jatkaisitteko samalla linjalla vai katsoisitteko pikemminkin, että markkinoille me ei saa hiipiä geenimuunneltuja tuotteita? Mitä mieltä olette raja-arvoista, joita komissio tässä on pohdiskellut? Sitten vielä yksi kysymys. Keskustelu suunnittelu maaperän suojelusta, tämä direktiivi, ajatteko käynnistää tämän keskustelun uudelleen? Sehän on aika kiistanalainen kysymys, mutta asia, jota esimerkiksi monet ympäristöjärjestöt tekevät hyvin pitävät hyvin tärkeänä, Eli aiotteko tähän asiaan puuttua? Ja sitten vielä kolmanneksi te puhuitte äh, koko maailman ruokatilanteesta. Tämä on erittäin merkittävä aihe tulevina vuosina, mutta äh, päätelmät on varmaankin tehtävä niin sen pohjalta, mitä maailman maatalousneuvosto raportissaan totesi, että vähiten kehittyneiden maiden ravintotilanne on varmistettava ensin ja meidän on huolehdittava siitä, että vähemmän kehittyneet maat saivat mahdollisuuden kehittää omaa maatalouttaan, eikä asiasta todellakaan tule huolehtia eurooppalaisella vienillä, vaan heidän tukemisellaan.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 Ich freue Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän äh, puheenjohtajavaltion äh, edustajaa, ministeriä puheenvuorosta. Kun ajatellaan maailman ruokatilannetta, niin kyllä meidän täytyy viljelijöillemme sanoa, että miten haluamme tätä tilannetta ohjata. Yhtäältä meidän on tuettava kehitysmaiden ihmisiä omassa kehityksessään, mutta toisaalta ehkäpä mm, joskus meidän viljelijöiltä me odotetaan, että me Euroopassa ruokimme koko maailman. Ja jos tätä poliittisesti haluamme, niin miten pääsemme tilanteeseen, että meidän viljelijämme saavat kunnon hinnan laadukkaista turvallisista tuotteistaan. Rooman sopimushan on edelleen voimassa. Siinä puhutaan kansalaisten elintarvikehuollosta laadukkain elintarvikkein, josta myös maksetaan käypä hinta tuottajille. Me aamupäivällä äänestimme äh, maatalousbudjetista ja teimme hyvin äh, äh, merkittäviä päätöksiä suurella enemmistöllä täällä ja lähetimme todellisen signaalin Euroopan viljelijöille ja kansalaisille ja Eh, herra Kapulas Santos tähän jo viittasikin ja kysyn teiltä, että tuletteko te yhdessä kanssamme taistelemaan tämän maatalousbudjetin puolesta? Eh, ja huolehditteko siitä, että eh, maataloudelta ei viedä rahoja jonnekin muualle? Pyydän teiltä todella hyvää yhteistyötä ja pyydän teitä toimimaan. Kiitän teitä lämpimästi eläinkoedirektiivin liittyvistä kommenteistanne. Olen iloinen siitä, että haluatte saattaa asian käsittelyn päätökseen Ruotsin puheenjohtajakaudella ja olen iloinen kuullessani, että neuvottelut ovat jo käynnistyneet ja tulette niitä jatkamaan. Ja maatalousvaliokunnan nimissä voin teille varmasti luvata, että jo vanhalla parlamentilla tavoitteena oli saada tämä asia päätökseen Ruotsin puheenjohtajavaltiolla, joten voitte varmasti luottaa meidän tukemme. Kiitos. Grazie. Ora... Kiitos. Ja sitten Nicolescu. Vă mulțumesc, domnule președinte Erlanțon, pentru prezentarea dumneavoastră pe care... Kiitos, neuvoston puheenjohtaja. Todella suurella mielenkiinnolla seurasin puhettanne ja yhdyn kollegoideni toivotuksiin, että kautenne on mahdollisimman menestyksekäs. Kokouksemme ensimmäisessä osassa oli mukana Tsekin tasavallan maatalousministeri ja hän puhui Tsekin puheenjohtajakauden tuloksista ja ponnisteluista, jotka liittyivät suorien tukien poistamiseen vuodesta 2013 lähtien. Ja minä tiedän, että että Ruotsi ei vielä päätelmiään ole esittänyt Bornoon, Bornoon kokouksesta. Ja tiedän, mitä mieltä te olette näistä tuista ja niiden poistamisesta, mutta minä haluaisin tietää, millä tavalla Ruotsi kaudellaan aikoo näitä asioita viedä eteenpäin, miten vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa käydään. Ja budjettivaliokunnassa oli myös edustaja ja ymmärsin niin, että jotkut määrärahat käytettäisiin siihen, että ne suunnattaisiin maitoalan alijäämiin, jotta voitaisiin taloutta tällä tavalla elvyttää. Haluaisin tietää vähän enemmän tästä ehdotuksesta ja siitä, miten te suhtaudutte siihen. Kiitos. Grazie Nicolescu. La via. Kiitos. Ja sitten Lavia. Presidente, anche parte mia un eh, sincero Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minäkin kiitän siitä, että tulitte paikalle ja tulitte kertomaan siitä, mitä Ruotsi aikoo kaudellaan tehdä. Useimmat, useammat kollegat jo ovat tuoneet esiin pyynnön siitä, että maitoalalla täytyisi tehdä jotain enemmän koska se on tällä hetkellä syvässä kriisissä. Kun nyt ajatellaan vaikkapa tällaista pohjoista maata, kuten Ruotsi, niin täytyy ajatella myös kaikkia muita kumppanimaita, jotka maitoa tuottavat, kuten Välimeren aluetta, joilla on suuria ongelmia markkinoilla. Jos vaikka 50 prosenttia jossakin maksetaan vaikkapa olivyöljyn tuotannosta – ja silloin kun kriisissä ollaan, niin minä haluaisin välittää puheenjohtajavaltiolle sellaisen viestin, että maitoala täytyisi suhtautua samalla tavalla kuin muihin tuotantoaloihin kaikissa paikoissa. Ja sitten erityisempi kysymys. Yhteisön kilpailustrategia maatalousalalla on moniulotteinen pyritään välittämään kuluttajalle yhä laadukkaampia tuotteita ja tämä eh, eh, tietysti vaatii myöskin pakkausmerkintöjä, työn parantamista ja parempaa viestintää kuluttajille. Pakkausmerkinnöissä kuluttajille täytyy välittää sellaista tietoa, että kuluttajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä ja täytyy tietää, millaista, millaisia tuotteita, minkälaatuisia tuotteita yhteisössä tuotetaan. Kiitos ja sitten rouva Haakin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä myös haluaisin toivottaa Ruotsin tervetulleeksi ja irlantilaisena jäsenä todellakin toivon, että Irlannista kyllä äänestys tulee ja että Lissabonin sopimus saadaan ratifioitua. Ja toivon mukaan muutoksia mekin näemme sitten tässä maatalousvaliokunnassa sen roolissa. Mainitsitte muutakin, muutaman asian, Puhuitte tässä siitä, että ruokaa täytyy saada kaikille. Tämä tarkoittaa sitä, että ruoantuotanto ja perhetiloilla tapahtuva ruokantuotanto täytyy säilyttää Euroopassa. Ja puhun tässä maidon hinnasta ja muusta. Ja olen iloinen muiden puhujien tapaan siitä, että tätä ministerineuvoston kokousta on nyt aikaistettu syyskuuhun, koska eilen me ministerien kanssa myöskin keskustelimme tästä maitosektorin ongelmista ja kaikki täällä puhuneet painottavat sitä, kuinka tärkeää on saada kiireellistä toimintaa. Meillä on lyhyen aikavälin toiminta, jota tarvitaan, koska kaikkialla Euroopassa maitotilalliset ovat konkurssin partaalla. Jotkut eivät edes selviä vuoden loppuun saakka, jotkut selviävät kevääseen ja sen jälkeen jotkut eivät pysty jatkamaan enää toimintaansa. Eli tässä on tämä lyhyt aikaväli, mutta sitten on myöskin pidempi aikaväli ja monet puhujat ovat jo tästä puhuneet, eli en nyt tähän ja tätä asiaa vellomaan, mutta Täytyykö meidän tarkastella koko tätä markkinajärjestelmää ja sitä, minkälaisia välineitä me voisimme saada aikaiseksi, jotta keskipitkältä pitkällä aikavälille tällaisia tilanteita ei enää synny? ymmärrän, että osa asioista eivät ole meidän kontrollissamme, mutta tällä haavaa tämä järjestelmä ei tällaisenaan toimi. Niin sitten puhuitte myöskin Dohan kierroksesta ja haluaisin yhtyä niihin edellisiin puhujiin, jotka sanoivat, että jälleen kerran meidän täytyy varmistaa se, että johtopäätöksissä, johtopäätökset eivät ole sellaisia, että ne vahingoittaisivat eurooppalaista maataloutta. Sitten puhuitte eläinten hyvinvoinnista. Yksi osa-alue, joka huolestuttaa minua, on eläinten kuljetus koska tietenkin kun asumme saarella, joka on itse asiassa vielä toisen saaren takana ja me harjoitamme karjakauppaa Espanjaan ja muualle, niin tämä on hyvin huomattava asia meillä. Ja vaikkakin kaikki meillä ovat huolissaan tästä asiasta, niin esitelmässänne sanoitte, että aiotte yksinkertaistaa näitä sääntöjä. Eli minua kiinnostaisi tietää, mitä te tällä tarkoitatte ja minkälaisia ehdotuksia teillä on mielessänne. Ja sitten vielä kaksi kommenttia. Haluaisin heijastella sitä, mitä herra Nicholson sanoi yksinkertaistamista, koska siitähän on melkein tullut kirosana. Ja vaikka en teitä syytäkään tästä, niin haluaisin tietää, mikä tällä kertaa tulee sitten olemaan toisin. Ja haluaisin myöskin tietää, onko maaperän suojeludirektiivin suhteen mitään uutta tulossa. Harvin, ee... Kiitos Harvin ja Kalin Haukin ja sitten Kalinovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hyvä puheenjohtaja, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin yhtyä teille osoitettuihin ja Ruotsin puheenjohtajakaudelle osoitettuihin toivotuksiin. Tästä tulee hyvin haastavaa aikaa. Ja haluaisin myöskin tuoda esiin joitakin tämänhetkisiä ongelmia markkinoilla. Maitoalan tilanne on todellakin ikävässä kierteessä. Maanviljelijöille nämä asiat ovat hyvin tärkeitä asioita ja kun ajatellaan vaikkapa vilja-alaa ja sitä kriisiä, että maanviljelijöiden tuotot ovat tänä vuonna, tai saavat hinnat ovat nyt 5-60 prosenttia alhaisemmat kuin viime vuonna, ja tilanne on todellakin huonompi kuin vaikka 15 vuotta sitten. Mitä tälle alalle oikein tapahtuu, jos kaikki nämä asiat toistuvat kaikissa jäsenvaltioissa? Puolassa esimerkiksi ongelmat vaativat välittömiä toimenpiteitä. On käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä markkinoiden vakauttamiseksi. Niin se, että hinnat ovat näin alhaiset, se aiheuttaa varmasti vielä uuden kriisin jatkossa, ja varsinkin Puolassa. Mitä mieltä te olette tilanteesta? Mitä voitaisiin oikein tehdä? Ja Morvai. Um, niin, haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen traagiseen, dramaattiseen maanviljelijöiden tilanteeseen, aivan erityisesti perhetilallisten tilaan uusissa jäsenvaltioissa yleisesti ottaen ja aivan erityisesti omassa maassani Unkarissa. Teidän tulisi olla tietoisia siitä, että nämä maanviljelijät näissä maissa, heitä epäsuhtaisesti, heihin on epäsuhtaisesti ja traagisesti vaikuttanut tämä talouskriisi. Nämä viljelijät tarvitsisivat välitöntä ja tehokasta, äh, välittömiä ja tehokkaita toimia, jotta he eivät ajaudu köyhyyteen ja äh, jotta heitä ei pakoteta luopumaan maanviljelystä ja myymään maansa pois. Mikä tilanne on? No tietenkin Tietenkin oli tiettyjä historiallisia haittoja silloin, kun me liityimme Euroopan unioniin. Tämän lisäksi oli olemassa myöskin tämä hyvin epäoikeudenmukainen sopimus, joka tehtiin, jonka mukaisesti meidän viljelijämme saavat vain murusia äh, näistä tukiaisista verrattuna vanhojen jäsenvaltioiden saamiin tukiaisiin. Ja meidän viljelijöimme kuitenkin tulisi kilpailla näiden vanhojen valtioiden maanviljelijöiden kanssa. No, en sano, että näiden välttämättä tulisi olla vihollisia keskenään. Tietenkin vihollisia ovat monikansalliset yhtiöt ja supermarketit, jotka polkevat hintoja. Tämä myöskin on tärkeä tekijä meidän viljelijöidemme on pakko myöskin ostaa kalliita laitteita ollakseen kilpailukykyisiä. Heidän täytyy ottaa suuria pankkilainoja. He ovat syvissä veloissa tällä hetkellä. Ja tänä vuonna myös sitten lisäksi olosuhteet olivat harvinaisen huonot, eli sadoilla tuhansilla tiloilla ollaan ongelmissa ja tänä syksynä monet niistä ajautuvat konkurssiin. Tähän täytyy vielä lisätä se, että jos näiden tilojen on pakko luopua toiminnastaan ja myydä maansa, niin silloin nämä maanviljelijät muuttavat maalta kaupunkeihin tulemme näkemään tilanteen, jossa keskellä Euroopan unionia on tällaisia köyhiä kolmannen maan tapaisia maita, jossa ihmiset joutuvat hakemaan uuden elinkeinon. Heillä ei ole mitään juuria, ei minkäänlaisia taloudellisia voimavaroja, he ajautuvat kaupunkeihin. Tämä ongelma täytyy kyllä jotenkin hoitaa. Kaikki sanovat, että on aivan toivotonta, jos tarkastellaan tätä tilannetta näiden epäoikeudenmukaisten tukien tilannetta ennen vuoden, vuotta 2013, mutta jotakin meidän täytyy nyt jo tehdä ja haluaisin saada mielipiteenne tästä asiasta ja mitä meidän tulisi sanoa unkarilaisille viljelijöille tämän asian suhteen ja muista jäsenvaltioista. En tiedä, mitä kollegat muista jäsenvaltioista tästä ovat mieltä, mutta minun maassani tilanne on dramaattinen. Toinen kysymys. Ihmisoikeusjuristina olen kiinnostunut tästä uudenlaista keskustelusta. YKssa monet kansalaisjärjestöt puhuvat ruoasta, oikeudesta ruokaan ja tämä ollaan nyt yhdistämässä ihmisoikeuskontekstiin. Siis sen lisäksi, että on olemassa oikeus ruokaan, niin jotkut ovat puhuneet siitä, että tulisi myöskin olla oikeus laadukkaaseen ja ravintorikkaaseen ruokaan, joka on kulttuurillisesti rikasta, jotta me emme kaikki päädy syömään McDonaldsin tuotteita. Ja tämän oikeuden ruokaan lisäksi tulisi olla oikeus paikallisilla viljelijöillä paikallisessa yhteisössä itse päättää, mitä he haluavat kasvattaa ja tuottaa ja miten he haluavat sen tuottaa. Ja tätä tulisi pitää ihmisoikeutena. Olemme tietoisia, ja tekin olette varmaan tietoisia, että tästä on nyt YK nimittänyt erityislähettilään, ja ehkä meidän tulisi tätä aihetta ryhtyä työstämään yhdessä. Ja sitten kolmanneksi vielä haluaisin puhua tällaisesta uudesta käsitteestä yhteiskunnallinen täydentävä ympäristöehto, eli tämän noiden normaalien täydellisten ympäristöehtojen lisäksi otettaisiin käyttöön tämä yhteiskunnallinen täydellinen ympäristöehto, joka tarkoittaisi sitä, että ne viljelijät, jotka luovat työpaikkoja ja ylläpitävät näitä työpaikkoja, niin niiden tulisi saada lisää tukiaisia siitä, että he ovat kantaneet vastuunsa näiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa ja ovat ottaneet vastuuta yleisen edun nimissä. Ja sitten ovat sen vastineeksi saaneet julkista tukea. Kiitoksia huomiosta. Garcia Perez, Madame Everboard. Kiitos, Señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minäkin haluan, kuten kollegat tässä, onnitella teitä ja erityisesti toivottaa teille menestystä, menestystä koska se merkitsisi sitä, että me onnistumme antamaan vastauksia tässä huolestuttavassa nykytilanteessa, josta kärsivät maataloutemme ja karjataloutemme Euroopan unionissa. Eilen keskustelimme komission jäsenen kanssa samalla tavoin kuin keskustelimme tänään teidän kanssanne ja kerroimme huolenaiheista, joita meillä täällä valiokunnassa on. Ja yksi päähuolenaiheita on tietenkin maitoalan tilanne ja korostan minäkin sitä pyyntöä, joka teille täällä on jo esitetty, että meidän täytyy todella tähän eurooppalaiseen kriisiin vastata Euroopan tasolla Eri alueilla on omia ongelmiaan, mutta todella siis eurooppalainen kriisi vaatii eurooppalaisia toimia, uusia toimia, koska nykytoimet eivät ole tilanteen tasalla. Joten haluaisin tietää, mitä ehdotuksia voitte tehdä, mitä ehdotuksia puheenjohtajavaltiolta on odotettavissa. Toinen kysymys. Mitä näkymiä puheenjohtajavaltiolla on äh, lähteä toimimaan äh, e, suurten hintaerojen suhteen. Hinta, äh, tuottajahinnan ja loppukuluttajahinnan välillä ero on niin suuri, että tähän meidän tulisi puuttua. On aivan ilmeistä, että meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta tämä valtava kuilu kuroutuisi umpeen niin edes osittain. Te tiedätte, että Euroopan unioniin kuuluu valtava kirjo erilaisia alueita ja joillain alueilla maatalous ja karjatalous ovat aivan keskeisiä selviämisen suhteen ja maatalous- ja rahoitusnäkymistä nyt keskustellaan ja tämä on ikään kuin ainoa toivon pilkahdus, joka tulevaisuudessa näillä alueilla voi olla. Kiitos. Hagnion Evers floor. Kiitos ja Hagnion Evers. Thank you, President. Apart from uh, supporting Mr. Nicholson's... Kiitos. Tuen Nicholsonin sanoja tästä sääntelystä. Ja sen lisäksi haluaisin yhtyä niihin, jotka puhuivat ilmastonsuojelusta ja GMO-tuotteista muun muassa. Ilmastonmuutoksen suhteen on pidettävä jalat maassa. Emme saa tässä nousta liiaksi pilviin. Meidän täytyy todella katsoa näitä tieteellisiä vertailevia tutkimuksia. Olen yli 60-vuotias ja viime kerran viime talvena Etelä-Englannissa satoi lunta usean otteeseen ja kuitenkin puhutaan ilmaston lämpenemisestä. Sitten taas hiilidioksidi, sehän on elämän alku, sitä tarvitaan Ja jos meillä ei ole sitä, niin ongelmia tulee kasvattamisessa. Me emme saa puuttua kuvitteellisiin ongelmiin ja käyttää siihen rahojamme. Minä toivon, että te tutustutte työhön, jota jäsenvaltioissa on tehty tiettyjen sairauksien suhteen ennen kuin liikaa kuormaa niille annetaan. 67 yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä oli todella paha kriisi, epidemiakriisi, ja me löysimme siihen keinot. Ammuja hautaa, am, ammuja hautaa, näin tehtiin eläimille. 2001 myöskin eläintauteja esiintyi, ja EU sanoi meille, ampukaa eläimet, polttakaan ruumit. Ja mitä sitten tapahtui? No, ne sitten poltettiin savuna ilmaan. Jos joissakin jäsenvaltioissa on toimittu oikein eläinterveyden alalla, niin täytyy seurata niitä jäsenvaltioita. Omalla alueellani useat eh, maanviljelijät menettivät todella paljon rahaa näissä ongelmissa ja enemmän todellakin energiaa ja kaikkia päästöjä tuli, kun poltettiin – kuin jos olisi toimittu toisin. Lisäksi EU tekee hankalaksi toteuttaa näitä toimia EU:ssa. Usein tai paljon on käytetty torjunta-aineita. Se on aiheuttanut ongelmia, mutta me emme saa kuitenkaan toimia ristiriitaisesti sen suhteen, mitä me ajamme muualla. Uh, madame. Kiitos. Ja sitten Haukin. Okay. Auken. Tack herr Fomen, og øh, også jeg vil Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, toivottaa onnea ja menestystä puheenjohtajavaltiolle. Itse istun täällä, mm, olen tanskalainen ja meillä on äh, ehkä hiukan erilainen kanta maatalousalaan. Äh, täällähän subventio sabotointia harrastetaan äh, tukiaisia vasemmalta ja oikealta ja näin halutaan ratkaista kaikki asiat, mutta äh, me vihreät olemme yksimielisiä joka tapauksessa siitä ja toivon, että sinäkin voisit äh, olla, että meitä ei koskisi se, joka tässä nyt on uhkana, että uudelleen kansallistettaisiin äh, maataloustuet, äh, ettei tähän äh, loukku langettaisi, koska ihan maatalousbudjetti, se, se nielisi koko EU-budjetin, eikä se tietenkään ole mahdollista, niin tässä tietenkin on riski ja vaarana nyt se, että lähdetään uudelleen kansallistamaan maataloustukia Tanskassa meillä on maatalousministeri, joka sano ei tälle. Me vihreät myös sanomme ei. Ja minä todella toivon, että neuvosto onnistuu vastustamaan tätä kiusausta. Tiedän, että komission jäsen vastustaa tätä, mutta vastustaako koko komissio tuen uudelleen kansallistamista? Enpä tiedä. Öö, enpä taida sanoa muuta optimistista täällä, mutta toivon, että nyt edes tästä selviydytään eikä lähdetä uudelleen kansallistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan että todella onnistutaan öö, säilyttämään yhteinen maatalouspolitiikka Euroopassa. Kiitos. Haluaisin todella vastauksen tähän kysymykseen ja lykkyä pyttyä. Ja Lattenfelder. Lattenfelder, it's for you. <laughs> Köszönöm. Miniszter úr, szeretném... Arvoisa ministeri, haluaisin kiinnittää huomionne markkinoiden vapauttamista koskeviin neuvotteluihin Ukrainassa. Ukrainalla on paljon potentiaalia, jota ei ole vielä otettu käyttöön. EU:ssa on myös maanviljelijöitä, joilla myös on paljon potentiaalia, joka voitaisiin ottaa käyttöön. Vapaakauppasopimus, joka mahdollistaisi EUn ja Ukrainan välisen kaupan kaikilla aloilla, muuttaisi suunnattomasti EUn kauppaa, sillä Ukrainan sääntely on hyvin erilaista kuin se, mitä EU:ssa sovelletaan. Ja tämä olisi huono asia muun muassa vilja-alalla, kun ajatellaan joitakin tärkeitä kustannuksia, jotka siellä ovat todella alhaisia. On kaksinkertainen hintajärjestelmä muun muassa energiakasveille, mutta myöskin vienti siellä maksaa vähemmän. Ja näin ollen viljalalla vaikutukset olisivat tällaiset. Sitten taas eläinten hyvinvointi Ukrainassa ei ole samalla tavalla sääntelyä eläinten hyvinvoinnissa ja ympäristöalalla niin kuin EU:ssa on. Jos tehdään täysi vapaakauppasopimus Ukrainan ja EUn välillä, niin eikö sitten pitäisi varmistaa se, että Ukrainassakin taataan eläinten hyvinvointi ja kaikki muut säädökset ja niiden noudattaminen? Muuten, muuten toimitaan väärin sen suhteen, mitä EUn ja Ukrainan ja muiden rajanaapureiden välisessä kaupassa tehdään. Sierski. Prego. marcu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął opinię w sprawie bez... Kiitos. Parlamentti hyväksyi tänä vuonna lausunnon, joka liittyi ruoan jakamisesta Euroopan köyhimmille. Euroopassa 43 miljoonaa ihmistä elää alle köyhyysrajan ja me odotimme, että tämä olisi merkki neuvostolle siitä, että se käynnistäisi projektin, jolla, jonka kautta tämänhetkistä lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa. Tsekki puheenjohtajana ei kuitenkaan mitään tehnyt asian eteen ja haluaisin tietää, aikooko Ruotsi tehdä jotakin tälle asialle, varsinkin nyt, kun meillä on liikatuotantoa maataloudessa. Meillä on niin paljon ihmisiä, jotka todellakin elävät alle köyhyysrajan. Ja miten me sovitamme yhteen markkinoiden jatkuvan avaamisen ja ne avaamiset, joista neuvostellaan parhaillaan VTOn kanssa. Miten me sovitamme nämä yhteen sen kanssa, että meidän täytyy myöskin säilyttää jonkinlainen kilpailukyky viljelijöiden keskuudessa Euroopassa? Tulemmeko me maksamaan enemmän tukiaisia viljelijöille? Muutoinhan käy niin, että tilat menevät konkurssiin. Tai meidän täytyy keskittää toiminta vain suurille tiloille. Minkälainen maatalouden, minkälaisen maatalouden mallin me oikeastaan haluamme, jotta pidetään kiinni niistä eurooppalaisista maatalouden periaatteista, joista me olemme niin ylpeitä? Äh, Kiitos puheenjohtaja. Neuvoston puheenjohtaja, minäkin haluan toivottaa teille kaikkea hyvää toiminnassanne. Olen äh, seurannut toimianne lehdistöstä. Olen hyväksynyt hyvin pitkälti linjanne, mutta muutama kysymys kuitenkin. Ensinnäkin olin aika tyytyväinen siihen, että vihdoinkin olette asettanut toiminnan keskiöön äh, byrokratian purkamisen. Pidän sitä hyvin tärkeänä ja se on hyvin tärkeää koko Euroopan unionille ja myös sillä, miten kansalaiset Euroopan unionin näkevät. Sitten ihan konkreettinen kysymys. Olen hiukan huolissani. Nimittäin katsotteko, että maaperäkysymykset tulisi hoitaa eh, Euroopan tasolla vai ehkä kuitenkin kansallisesti? Pelkään nimittäin, että tämä vaan lisää taas byrokratiaa. Ja on takkana entisestä, entisestään enemmän, entistä enemmän tulkikorjaa. Niin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sen mukanaan tuomasta haasteesta, mielestäni on hyvä, että te viitatte tässä myös mm, maatalouden eh, myönteisiin mahdollisuuksiin. Yleensähän nämä eh, maanviljelijöitä pidetään tässä, tässä pahantekijöinä. Mukavaa, että voitte nähdä tässä myös eh, myönteisiä mahdollisuuksia juuri uusiutuvien energialähteiden suhteen vaikkapa. Katson, että maatalouden panos uusiutuvan energian tuottamiseen voi olla hyvin suuri, kun uusiutuvia raaka-aineita voidaan viljellä ja näin toimia ilmastonmuutosta jarruttaen. Kolmas huomio. Täällä on käyty aika kiivasta keskustelua täällä valiokunnassa maitomarkkinoiden kriisistä. Tänään aamupäivällä viimeisenä esityslistan kohtana oli raportti lihatalouden tilanteesta Euroopan unionissa ja ö, sielläkin on kriisitunnelmia mitä kannattavuustasoon tulee. Ö, olin tyytyväinen siihen, että eläintenpito ja eläinten suojelu otettiin myös esiin ja kysyisinkin, että miten haluatte varmistaa sen, että standardien kunnioittamisesta ei tule lisää taloudellista taakkaa karjankasvattajillemme. Ainahan on olemassa vaara se, että Euroopan unionilla on yksipuoliset standardit ja kovat vaatimukset, vaikka ne kuinka oikeutettuja olisivatkin, niin ne johtavat kilpailun vääristymiseen. Mato Robert. Ja Robert ja sitten kaikki kysymykset on esitetty. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Olemme keskustelleet täällä hyvin paljon VTOsta myös tänään ja se vaikuttaa ihan välttämättömältä. Tekin viittasitte VTOhon ja toivomuksenne siitä, että Dohan kierros saataisiin mahdollisimman pian päätökseen. Kun, niin, minä viittaisin nyt taas banaaneihin ja Euroopan banaanin tuottajiin, joiden etuja ei ole puolustettu. No, neuvottelut ovat edelleen käynnissä, kuuluisa panaani taistelu on käynnissä, tulleja on laskit, laskettu mm, ja minä haluaisin tietää, mikä on kantanne tähän banaani sotaan. Olen tietoinen, olen äh, aivan ilmeisesti tietoinen niistä merkittävistä haasteista, joita tällä kaudella edessämme on äh, koko maataloudessa. Mm, sanoin tämä eilen komission jäsenelle ja sanon tämä tänään teille. Minä luotan siihen, että yksi näistä haasteista ainakin äh, saisi hyvän vastauksen. Nimittäin banaanituotannon säilyminen Euroopan unionissa. Monet perheet ovat siitä riippuvaisia. Bene. Caro Eskil, hai avuto... Kiitos, hyvä Eskil. Tästä todella tuli paljon kysymyksiä ja asioita esillä ja nyt sinulla on mahdollisuus vastata niihin. Ja vielä kerran toivotan oikein paljon onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne. Eskil, ole hyvä. Tack för det, Paolo. Kiitokset Paola, Paolo ja kiitokset teille kaikille. Minä todella arvostan esittämiänne kysymyksiä ja ilman heittämiänne haasteita. Teen todella parhaani voidakseni vastata kysymyksiinne ja kommentoida eri kysymyksiä. Joihinkin kysymyksiin vastaan ehkä hiukan pidemmin ja toisiin taas lyhyesti ja ytimekkäästi, koska aikahan meillä on hyvin vähissä. Mm. Tässä joitain huomioita noin aluksi. Minä pidän hyvin tärkeänä kaikkein tärkeimpänä sitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan esimerkiksi tuotteen alkuperän suhteen. Tämän lisäksi meidän on muistettava ja muistutettava itseämme siitä, että jo tänään meillä on voimassa esimerkiksi alkuperämerkintä, säännöt, jotka koskevat erilaisia elintarvikeryhmiä, esimerkiksi naudanliha, tuorehedelmät, vihannekset, ja meidän täytyy todeta, että erittäin monet elintarvikkeet ovat tänä päivänä eri perustuotteiden yhdistelmiä ja siksi kysymys on erittäin monimutkainen. Neuvostossa voin todeta, että on hyvin erilaisia käsityksiä juuri eh, näistä asioista ja tämä johtaa siihen, että keskustelua on käytävä, jotta mm, ylipäätään asiassa voitaisiin edetä. Lisäksi on erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät merkintöihin. Täälläkin tämä kysymys tuli esiin. Eli tällainen niin kutsuttu analoginen juusto. Tässä tarvitaan varmasti parempaa lainsäädäntöä. Ja kyllä, juustot tulisi merkitä toteamalla, mitä juusto sisältää. Ja vapaaehtoinen merkintä olisi tietenkin kaikkein helpoin tapa ja me poliitikkoina tulemme lokakuussa tekemään päätöksiä säännöistä ja kyllä olisi huomattavasti parempi, että voitaisiin lähteä vapaaehtoisuuden pohjalta, että kuluttajille tiedotetaan siitä, mitä tuote sisältää. Kysymys, joka muuten kiinnostaa minua kovasti, on kysymys siitä, miten ihmeessä ruoka riittäisi kaikille maailmassamme. Mielestäni on erittäin ilahduttavaa, että kansojen yhteisöt, että YK ja sen alajärjestö FAO nyt ovat ymmärtäneet, että maatalouteen on sijoitettava, investointava maataloustuotannon lisäämiseksi maailmassa. Tämän, tämän tyyppisistä keskusteluista on kuulkaa pitkä aika, kun tällaisia on viimeksi käyty, mutta nyt mielestäni on erittäin ilahduttavaa, että keskustelut ovat taas käynnistyneet. Tämän lisäksi maat ovat nyt nyt muuttaneet kehitysapunsa linjaa enemmän tämän YK linjan mukaiseksi. Ja voin myös todeta, että on tarpeen lisätä alueellista kauppaa, jotta ruoka saataisiin riittämään kaikille. Tässä voin henkilökohtaisesti myös todeta, että, että että, että ruokaa saataisiin tuotettua, niin ensin ihmisten täytyy saada maapala, jota he voivat viljellä. Ja myös naisten on saatava osallistua ruoan äh, ravinnon tuotantoon. Näin ei ole kaikkialla maailmassa, joten alalla todella tarvitaan äh, tasa-arvon lisääntymistä ja lu- on luotava äh, laina, luottomahdollisuuksia, jotta jotka mahdollistavat sen, että tuleva viljelijä, köyhä viljelijä voi lainata rahaa siementenostoon ja näin ö, äh, ensin huolehtia oman perheensä ruokkimisesta ja sitten ehkä ö, äh, lisätä tuotantoa niin, että saa tuotteitaan myös paikallisille markkinoille. No tästä voinkin hypätä VTOhon ja todeta, että EU kun EU on vähittäin ainakin 90-luvun alusta lähtien uudistanut yhteistä maatalouspolitiikkaansa, niin kiitos näiden ponnistelujen Euroopan unionin neuvottelutilanne on tällä hetkellä aika hyvä. Tämän lisäksi komissiolla on neuvostolta hyvin selkeä neuvottelumandaatti. Ja tähän mennessä komissio on mielestäni tätä neuvoston antamaa neuvottelumandaattia käyttänyt erittäin taitavasti. Minun nähdäkseni on tärkeää saattaa Dohan kierros päätökseen siksi, että nyt talouden kriisi maailmassa on erittäin syvä. G20-kokouksessa vastikään Lontossahan todettiin, että Dohan kierroksen äh, saattaminen päätökseen voisi stimuloida maailman kauppaa ja maailman taloutta jopa 150 miljardilla Amerikan dollarilla vuodessa tai jopa yli tämän. Ja Euroopan unionin kansalaisia ajatellen, jos nyt äh, tämä valtava summa jaetaan, niin se merkitsisi suunnilleen 165 euroa per eurooppalainen kotitalous per vuosi ja se on paljon rahaa tässä maailmassamme, joka nyt on äh, talouskriisin kourissa ja siksi olen kyllä mm, erittäin kovasti toivomassa, että nämä neuvottelut saadaan päätökseen. Sitten yksinkertaistaminen, byrokratian purkaminen. Voin todeta, että kaikki kollegani neuvostossa pitävät yksinkertaistamista työtä, nyt sääntöjen yksinkertaistamistyötä todella painopistealueena ja hyvin tärkeänä työnä. Teidän puheenvuorojenne vuorojen jälkeen voin todeta, että myös te olette samaa mieltä. Ja neuvoston puheenjohtajana tulen eri yhteyksissä nostamaan kysymystä vieläkin ajankohtaisemmin esiin niin, että yrittäjä, maanviljelijä päivittäisessä työssään näkisi, että poliittisella toiminnalla on merkitystä. Eli tässä todella yrittäjän, maanviljelijän arkeen on tultava selkeitä muutoksia. Ja jotta tähän päästäisiin, meidän poliitikkojen on osoitettava tahtoa, ja tahtoa olemme nyt kyllä osoittaneet, mutta myös voimaa tehdä näitä muutoksia. Ja siksi meidän on luovuttava eh, turhan lainsäädännön tekemisestä, joka vaan lisää byrokratiaa. Mehän olemme erittäin hyviä keksimään eh, kaiken näköistä uutta hienoa lainsäädäntöä ja tunnustan kyllä, että itsekin kuulun eh, tähän kekseliäiden ryhmään. No konkreettisesti tuossa alustuspuheenvuorossani totesin, että on tehty 39 eri eh, yksinkertaistamisen ehdotusta. Nämä ehdotukset eh, huhti-toukokuussa tänä vuonna neuvosto eh, toimitti komissiolle ja komissio on nyt katsonut ne ja marraskuun neuvoston kokouksessa palaamme asiaan. Tämä on todellinen prioriteettikysymys meille. Ja Tämän jälkeen ajattelin nyt sitten puhua tästä suuresta paketista YMPn tulevaisuudesta. Ja tässä yhteydessä puhun sitten myös maidosta ja maitokriisistä. Sallikaa minun vielä toteavan, että keskustelu YMPn tulevaisuudesta käynnistyi Ranskan puheenjohtajakaudella. Keskustelu jatkui Tsekin puheenjohtajakaudella. Ja meidän tarkoituksemme on käydä suuntaantava keskustelu lokakuun aikana YMPn tulevaisuudesta. Erityisesti keskitymme maaseudun kehittämiseen. ja kaikki uudet haasteet, jotka sisältävät tietenkin ilmaston, energian, mutta luonnollisesti myös maidon ja maitokriisin. Meidän toivomuksemme on, että keskustelu, jota me tulemme käymään, jota ranskalaiset tsekit ennen meitä kävimme, antaisi arvokasta, arvoka, arvokkaan panoksen komission raporttiin, joka tullaan julkaisemaan ensi vuonna. Näin olen myös todennut, että minä olen YMPn yhteisen maatalouspolitiikan kannattaja. Minä haluan tätä politiikkaa myös tulevaisuudessa. Pidän sitä välttämättömänä ja tämä kysymyshän myös täällä nousi esiin. Mielestäni tilanne eh, Euroopan eh, viljelijöille olisi aivan eh, järkyttävä, jos maatalouspolitiikka uudelleen kansallistettaisiin. Budjetista Siitä voisin todeta seuraavaa. Tällä hetkellä neuvostossa on laaja, erittäinkin laaja enemmistö sen kannalla, että meidän tulee tukea maitotuotantoa ja neuvoston puheenjohtajavaltiona, Ruotsi ja maatalousministeriön puheenjohtajana minä tulen toimimaan niin, että kaikkien jäsenvaltioiden mm, ehdotukset käytäisiin todella tarkkaan läpi ja että kaikki voivat esittää kantansa mahdollisimman hyvällä tavalla. Ruotsin kannalta ja omalta kannaltani haluan vielä selventää, ettei kukaan kuvittelisi mitään muuta että minä uskon ja minä puolustan eurooppalaista ää, maataloutta. Minä uskon siihen. Budjetti, joka meillä on näiden asioiden hoitoon, on minun käsitykseni mukaan riittävä, jotta voisimme huolehtia niistä toimista, jotka mahdollisesti ovat tarpeen ottaen huomioon maitomarkkinoiden tämänhetkinen tilanne pidemmällä aikavälillä Ruotsi tulee kommentoimaan talousarviota ja yhteistä maatalouspolitiikkaa, kunhan on saanut komission raportin, joka on luvattu ensi vuodeksi. Tällä hetkellä, tässä ja nyt, meidän on huolehdittava kriisistä, ja meidän on huolehdittava siitä sen budjetin pohjalta, joka meillä on käytettävissämme, ja niiden toimien pohjalta, jotka meillä on käytettävissämme. Viittaankin nyt niihin toimiin, joihin on ryhdytty, sekä niihin, joiden suhteen neuvoston pöydällä on konkreettisia ehdotuksia. Esimerkiksi päätös siitä, tuleeko EUn ottaa uudelleen käyttöön vientituet. Päätös on jo tehty ja minun on hyväksyttävä se, mutta en pidä siitä. En pidä vientituista ollenkaan, koska ne vähentävät köyhien maiden maataloustuottajien mahdollisuuksia tuottaa elintarvikkeita ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja omaa talouttaan. Komissio, niin kuin oikein hyvin tiedätte, on tehnyt ehdotuksen, että pidennettäisiin interventio kautta. Päätös tästä tullaan tekemään lokakuun neuvostossa. Päätös on astunut jo voimaan. Toinen komission ehdottama toimi on niin kutsuttujen suorien tukien maksattaminen viljelijöille jo 16.10. koska ala kaipaa konkreettisia toimia tämänhetkisen vakavan kriisin vuoksi. Tässä yhteydessä haluan myös lisätä, että komissio on ollut erittäin selväsanainen pyytäessään äh, jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia tarkastelemaan äh, laskevien äh, maidon hintojen, tuottajahintojen suhdetta siihen, että kuluttajahinnat eivät juurikaan ole laskeneet. Omasta kotimaastani voin todeta, että maidon hinta on laskenut noin 39 prosenttia – siis tuottajahinta, kun kuluttajahinta on laskenut 2 prosenttia. Kilpailuviranomaisten on katsottava tätä. Eh, se vad åtgärder som bör vidtagas. Meidän on ryhdyttävä toimiin. Useat teistä esittivät kysymyksiä kiintiöiden suhteen, kiintiöjärjestelmään järjestelmä, kiintiöjärjestelmä poistaminen. Mm, viittaan tässä nyt neuvoston kannanottoon keskikesältä, juhannukselta suunnilleen. On todettu, että ne päätökset, joita terveystarkastusten suhteen on tehty, pitävät. Meillähän on kiintiöt tänä päivänä. Ja tästä huolimatta, tästä huolimatta tuottajahinnat ovat romahtaneet. No miksi ihmeessä meillä sitten on kiintiöitä? Eivät ne ole auttaneet Euroopan maidon tuottajia. Minä luulin, että tämä oli syynä sille, että lopuksi päätettiin, että tämän, näiden terveystarkastusten on oltava sitovia. tukiin liittyen on eri tasoja, tasot, jotka tällä hetkellä ovat voimassa, on lyöty lukkoon liittymissopimuksiin eri jäsenvaltioiden kanssa. Vuoden 2013 jälkeen minun käsitykseni ja henkilökohtainen mielipiteeni on se, että vuoden 2013 jälkeen näiden tukien tason on tasannuttava niin, että saamme reilun tilanteen näihin suoriin tukiin. Ei meillä voi olla kahta rinnakkaista järjestelmää Euroopassa, kun meillä on kuitenkin vain yksi unioni. Tästä sitten GMO-kysymykseen. Geenimuunnellut organismit. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys, joka on myös johtanut hyvin laajoihin keskusteluihin lähes kaikissa toimielimissä ja myös keskusteluihin kauppakumppaniemme kanssa. Tässä yhteydessä haluan tehdä eron eh, GMO-kasvien viljelyn välillä ja elintarvikkeissa tai rehussa olevan äh, GMO-aineksen välillä. Äh, GMO-viljely ei ole minun vastuualueellani. Ympäristöministeri kollegani on näistä vastuussa, mutta kysymys, joka liittyy äh, elintarvikkeiden ja rehun sisältämän GMO-ainekseen kuuluu minun vastuualueeseeni. Voin todeta, että Ranska puheenjohtajavaltiona keskusteli aiheesta ja ministerit tekivät, kävivät keskustelua. Oltiin yhtä mieltä siitä, että ne periaatteet, jotka ovat voimassa Euroopan unionin lainsäädännössä, ovat ainakin minun tietojeni mukaan maailman tiukimmat. Periaatteessa EU-säännöt ovat hyviä, hyvät, mutta tässä on vielä joitain ongelmia ratkaistavana ja saa nähdä, miten tiettyjä ongelmia vielä ratkaistaan. Ja komissio on tehnyt tai luvannut palata asiaan toimittamalla neuvostolle piakkoin uuden raportin. Tällainen raportti itse asiassa saadaan nyt ensi maanantaina 7. syyskuuta. Todennäköisesti käymme sen pohjalta pitkän ja kivan keskustelun, koska kaikki tiedätte, että näihin kysymyksiin liittyy aika suuria mielipideeroja. Voi olla, että komissio voi tehdä jonkinnäköiset johtopäätökset ja sitten palata lainsäädäntöehdotuksiin. Katson, että näin tulisi olla. Sitten vielä lopuksi joitain asioita, joita haluaisin nostaa esiin. Oliiviöljy. Niin, olen pannut merkille tilanteen, Euroopan unionissa että komission kautta annetaan tukea oliviöljylle, kun tilanne on mikä on, ja että tukea annettaisiin todella yksityiselle varastoinnille. Tämän tulisi vakauttaa oliviöljymarkkinoita. Sitten Markkinat menevät edestakaisin myös esimerkiksi viljan mm, hintojen suhteen, eikä komissio pysty vakaut- eikä neuvosto pysty vakauttamaan markkinoita. Komissio huolehtii näistä kysymyksistä. Sitten eläinkuljetukset. Me odotamme raporttia komissiolta ajankohta esit käsittelylle. Sitä en osaa teille sanoa, komission on vastattava tähän. Tiedän, että komissio on tekemässä ehdotusta. Jos ehdotus tulee Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, on aivan itsestään selvää, että neuvosto tarttuu työhön saman tien. Mutta nyt mm, voin vain todeta näin, koska raporttia emme vielä tähän mennessä ole saaneet, eikä ole todennäköistä, että työtä saataisiin saatettua päätökseen Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Sitten elintarvikeapu Euroopan unionissa, vähävaraisten auttaminen. Tällä hetkellä ehdotus ei saa neuvostossa tukea. Tämä on todettava. Jos komissio tekisi uudistetun ehdotuksen, niin puheenjohtajavaltio eli minä Siinä tapauksessa tulen huolehtimaan siitä, että asiaa käsitellään ja tulen kuulemaan jäsenvaltioiden kantoja, mutta tällä hetkellä tilanne on jäässä. jäissä. Ukraina. Minun käsitykseni mukaan kauppa luo hyvinvointia. Itse tulen maasta, joka käy hyvin paljon kauppaa ja joka on rakentanut vaurauttaan hyvin köyhästä maasta varsin vauraaksi ja siksi minä väitän, että kauppa luo hyvinvointia. Ukrainan edellytykset maataloudelle ovat oikein hyvät, mutta niin kuin aiemmin totesin, kuitenkin uskon Euroopan unionin maanviljelijöihin. Meillä on korkean teknologian tuotanto, meillä on hyvin taitavia, kyvykkäitä viljelijöitä ja meillä on tuotteita, jotka ovat poikkeuksellisen laadukkaita. Luonnollisesti meidän tulee ottaa kaikki tämä huomioon, jos sopimus Ukrainan kanssa tehdään. Tätähän täällä kysyttiin esimerkiksi eläinten suojelustandardit ja vastaavat. Näinhän me aina teemme, kun kauppasopimuksia solmimme. Eläintensuojelukysymykset. Monissa yhteyksissä nämä kysymykset ovat eh, niin voit, olette varmasti monissa yhteyksissä voineet todeta, että pidän näitä kysymyksiä erittäin tärkeinä, mutta ne ovat tärkeitä myös Euroopan kansalaisille, myös kuluttajillemme. Ja voin myös todeta, että Euroopan parlamentti usein on samaa mieltä siitä, että eläinten suojelukysymykset ovat hyvin tärkeitä, koska parlamenttihan on näin lausunnoissaan usein todennut säännää eri lainsäädäntöehdotuksia. Ruotsalaisena ministerinä katson, että meidän korkeat eläinsuojeluvaatimuksemme ovat erittäin myönteinen asia ja tästä meidän karjankasvattajamme ja eläinten kasvattajamme voivat olla erittäin tyytyväisiä, koska näin kasvattajat saavat kilpailuedun ja ikään kuin legitimiteetin toiminnalleen. Usein olen todennut, ja voin sen toistaa tässäkin, itse olen maaseudun poika minäkin ja voin todeta, että terveet eläimet tuottavat enemmän. Paitsi onne, onnelliset, myös iloiset possut kasvavat paremmin ja ovat näin ollen tuottavampia. Banaanit. Banaanikysymys on monimutkainen ja Äh, siihen liittyy monia tuottajia, latinalaisen Amerikan kehitysmaatuottajat ja sitten meidän yhteisömme tuottajat. Banaani tuonti sääntömme ovat VTOssa olleet kiist kiistanalaisia ja niiden on usean otteeseen todettu olevan VTO-sääntöjen vastaisia näiden meidän tuontisääntöjemme ja siksi olen iloinen siitä, että tämä asia on nyt hoidettu kerta kaikkiaan emme me, me, emme me voi käydä kiistoja, jotka kestävät 15 vuotta. Euroopan unioni vaatii kauppasääntöjä ja on tärkeää, että itse kunnioitamme sääntöjä, joita olemme olleet luomassa. Sanon minä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja ystäväni Paolo ja arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä on ollut minulle erittäin antoisa iltapäivä ja toivon, että suhteet välillämme ja tämä valiokunnan kanssa ovat jatkossakin erinomaiset. Kiitos. Bene, grazie a te Eskil. Kiitos sinulle Eskil. Nyt voimme sanoa, että tämä on tällaista operatiivista yhteispäätösmenettelyä jo neuvoston ja parlamentin välillä. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Pidämme minuutin tauon ja sitten jatkamme valiokunnan kokousta. Haluan kuitenkin ensin hyvästellä kollegamme ja ministerin, joka käytti